Hyvät kollegat, kenties kaikki voisivat jälleen istuutua. Jos teillä on muita pikkukokouksia, niin pitäkää niitä salin ulkopuolella. Odottelin hieman budjettiesittelijämme. Hän valitettavasti ei voi olla paikalla. Meillä on EPP-ryhmän edustaja, joka lukee esittelijän kommentit. Siirrymme nyt kohtiin 9 ja 10, jotka käsittelevät budjettia. Molemmat siis liittyvät budjettiin. Ennen kuin ryhdymme äänestämään tarkistuksesta 2015 budjettiin liittyen, niin meillä on mahdollisuus vielä keskustella yleissuuntaviivoista ja haasteista ja siitä, miten tämän pitäisi vaikuttaa budjetti päätöslauselmaan. Tämähän on meidän valiokuntamme laatima lausunto ja me teemme siis lausunnon, jonka toimitamme budjettivaliokunnalle. Teksti, joka teillä on edessänne Rubikilta, on luonnos vielä. Mietintö luonnos, lausuntoluonnos ja hänen ehdotuksensa. Siitä totta kai nyt keskustellaan ja valiokunta voi sitten muuttaa vielä Rubikin ehdotuksia. Me käymme tämän keskustelun ja sitten ilmoitan, mikä on määräaika Rubikin lausunnolle. Edustaja Stier on nyt Rubikin sijaisena. Hän saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Uh, yeah, due to... Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Tämän tekstin laatija Rybik on muissa tehtävissä Brysselin ulkopuolella eikä siksi voinut tänne saapua, mutta hän on pyytänyt minua selostamaan omaa tekstiään ja myös tarkistuksia tähän 2015 talousarvioon. Ja Deven koordinaattorin kokouksessa puhuttiinkin heinäkuussa näistä sitoumuksista ja niiden hyväksymisestä ja niiden alhaisuudesta erityisesti mm, humanitaarisen avun puolella ja komissio, ja tässä ehdotetaankin, että tässä siirrettäisiin varoja muista yksiköistä tähän lisätalousarvioon ja näistä täytyy sitten äänestää ja tähän voi mennä viikkojakin ennen kuin kaikissa toimielimissä asiaa saadaan käsittelyä ja tässä on ollut näin ollen viivystyksiä ja humanitaarisen avun puolella on näin ollen ajauduttu vaikeuksiin, kun kaikkia maksuja ei ole pystytty toteuttamaan ja näin on olemassa aikaisemmiltakin vuosilta maksamattomia määriä No, uskonkin, että me kaikki olemme sitä mieltä, että se, ettei Euroopan unioni ole pystynyt maksamaan ajoissa näitä maksujansa erityisesti niin arkaluontoisella alalla kuin humanitaarinen apu on ikävää varsinkin kehityskysymyksissä. Ja jos ajattelemme nyt lokakuun ja marraskuun neuvotteluja. Ne, jotka pitävät omia kokouksiaan salissa, voisivatko he siirtyä salin ulkopuolelle. Me emme kuule esittelijän puhetta. Menkääpäs ulos keskustelemaan. Kiitos. Kiitokset. Niin, siis lokakuun, marraskuun neuvottelut neuvoston kanssa sovittelumenettelyn kautta on Rybikin mukaan mm, ehdotuksena valiokunnallemme se, että pidämme tiukasti linjastamme kiinni, emmekä hyväksy maksujen leikkauksia suhteessa esitettyihin sitoumuksiin. Ja voidaksemme sitten parhaimmin neuvotella asioista, niin Rybik esittää, että me valitsisimme selkeät prioriteettimme ja sitten kiinnittäisimme huomioon erityisesti niihin ja hyväksyisimme pieniä pieniä leikkauksia, joita neuvosto on esittänyt pienenä taktisen, taktisena liikkeenä. Tässä on kyse muun muassa kehitysyhteistyövälineen rahoista kaksi miljoonaa euroa. Sinne oli tarjottu aluksia ja nyt vain miljoona neuvoston ehdotuksena ja samantyyppisiä ehdotuksia Ryvikillä on. Ja Ryvik on halunnut myös korostaa tätä hätäavun varantoa ja tiedämme, että viime aikojen humanitaariset kriisit Eh, vaativat hyvinkin paljon varoja ja siksi tämä varasto on hyvin merkittävä. Tämä on oikein tarpe- tarpeellinen väline eh, näiden kriisien ratkaisemiseksi ja varsinkin tämän vuoden kokemusten pohjalta tuota määrää pitäisi kyllä ehdottomasti parantaa. Ja Rybik esittääkin, että DV-valiokunta hyväksyisi siis nämä pienet budjetin leikkaukset mutta muuten vaadittaisiin sitten näitä norm, sitä, näiden sitoumuksien täyttä, täyttämistä ja hätäavun varantojen nostamista. I have, um... Kiitos. Kereiro haluaa käyttää puheenvuoron. Ja Noise. Eh. Kiitokset. Minä tahtoisin varjoesittelijänä SD-ryhmän varjoesittäjänä huomauttaa, että yleisesti ottaen voin olla tämän ehdotuksen tausta, taustatukena, mutta haluaisin kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että olen toki samaa mieltä, että meidän päätavoitteemme on köyhyyden vähentäminen ja syrjäytymisen vähentäminen, mutta samanaikaisesti kuitenkaan emme saa unohtaa niitä yhteiskunnan osia ja niitä maita, joissa sisäin tuo bruttokansantuote on korkeallakin, mutta kuitenkin maan sisällä on alueita ja yhteisöjä, jotka elävät köyhyydessä ja näin ovat ajautuneet huonompaan asemaan kuin muut ja jotka täten täytyisi ottaa Euroopan unionin toimien piiriin. Ja haluaisinkin nyt sanoa seuraavaa esittelijälle, varsinkin tuossa kohdassa tekstiä, missä kysytään käytettävien käytettävissä olevien varojen ja käytettyjen varojen välistä arviointia, koska joskus käy niin, että meille tulee alijäämä ja varsinkaan tässä kehitysyhteistyössä emme voi tällaiseen tilanteeseen päästä, koska siitä syntyy se kuva, että me auta niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat. Ja näin ollen sitten nämä, sekä nämä maksusitoumukset että, että muut täytyy tarkastella, niitä täytyy tarkastella hyvin tasapainoisesti. Ja sitten tämän tekstin viimeisimmästä kohdasta, no en ole tähän tehnyt minkäänlaisia tarkistuksia sen enempää, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä viimeinen kohta on vähän turhan yksimielinen neuvoston kanssa, kun puhutaan neuvoston leikkauksista ja siellä sanotaan, että tietyt leikkaukset kyllä meille käyvät. No se, että jos valiokunta nyt sanoo, että yleisluontoisesti valiokuntamme hyväksyy tällaiset leikkaukset kehitysyhteistyössä, niin ei se ole mikään hyvä linja ja uskonkin, että asian voisi sanoa kyllä toisin päin, oikeastaan päinvastoin. Eli sanomme, että vain ja ainoastaan sellaiset leikkaukset hyväksyvät, hyväksytään, jotka ja niin edespäin. Siihen sitten joku hyvä peruste, mutta muuten emme sanoisi näin yleisesti, että hyväksymme leikkauksia. Kiitos. Mr. Noiser. Mr. Noiser. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Oikeastaan tärkein todettiinkin jo Enriken taholta – Kyllä suuret ryhmät ovat oikeastaan asiasta samaa mieltä, että neuvoston leikkaama budjettiehdotus pitäisi palauttaa takaisin komission ehdotuksen tasolle. Täällä on erilaisia taktiikoita lähestymistavassa esittelijän ja meidän ryhmämme välillä. Esittelijä on valmis humanitaarisen avun suhteen joissakin kohdin hyväksyä neuvoston leikkaukset. Tämä koskee 5544 ja 5545 kohtia. Nämä ovat sellaisia kohtia, jotka eivät ole niin tärkeitä rahoituksellisesti, mutta me ryhmänä vastustamme kuitenkin sitä, että humanitaarista apua leikataan ja että valiokuntamme hyväksyisi tämän. Meidän periaatteemme parlamentaarikkoina on se, että meidän pitää puoltaa humanitaarisen avun merkitystä. Ja tällä saralla emme hyväksy leikkauksia. Jos leikkaukset ovat sitten välttämättömiä, niin tällöin neuvoston pitää tehdä tämä neuvotteluissa budjettivaliokunnan kanssa. Mutta kehitysvaliokunnan pitää olla jotenkin selvillä siitä, että emme hyväksy mitään leikkauksia ennalta käsin. Tämän takia pyydän, että näissä äänestyksen kohdissa tuette meidän muutosehdotustamme. Okay, I've not been... Selvä. Minulle ei ole ilmoitettu, että muut ryhmät ja varjoesittelijät haluaisivat käyttää puheenvuoroa. Ei näyttäisi olevan ketään. Haluaako esittelijä vielä? Pahoittelen, pahoittelen. Komissio. Karlo Aikki komissiosta, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, Kiitokset. Minä haluaisin ensin kiittää esittelijää tästä mainiosta työstä ja tarkistuksista myös. Olen sitä mieltä, että tosiaankin nyt olemme sellaisessa kriisitilanteessa, jossa tämä tulevan vuoden talousarvioehdotus on jo hyvinkin rajallinen. Tässä puhun nyt maksuista. Jos me sitten lisää, lisää hyväksyisimme leikkauksia näiden 200 miljoonan sijaan, niin olemme sitä mieltä, että, ja arvioimmekin, että tämä vuosi jäisi 1,2 miljardin summalla alijäämäiseksi, joten me, tässä on kyse aika tällaisesta 1,2 miljardin summasta tällä, tältä vuodelta. Ja tuo 200 miljoonaa sitten vain kasvattaa tätä ja jos kaikki nyt pysyy niin kuin näin nyt onkin, niin sitten me aloitamme ensi vuoden oikeastaan talousarviosta puolet on jo käytetty, eli mm, Tällä on kyllä aika huomattavat seuraukset monille eri kumppaneille. Me on kyse sitten kansalaisjärjestöistä, kansainvälisistä järjestöistä ja kaikista muistakin. Ja tässä vakavinta on juuri se, että meidän avustettavat ihmisemme joutuvat tässä tästä kärsimään. Ja tällä on totta kai myös poliittiset seurauksensa, koska joissain maissa ei, ei, ei voida maksaa näitä maksu, budjettitukia ja ne voi, joutuvat sitten käyttämään IMF esimerkiksi ja silloin politiikkaa ei voida toteuttaa ollenkaan niin kuin ajateltiin. Kiitokset kaikille näistä tarkistuksista, joiden pohjalta pyritään korjaamaan tilannetta. Ja sitten jos katson näitä maksusitoumuksia, olen sitä mieltä, että me voimme kyllä hyväksyä nämä pienet esitetyt leikkaukset, mutta kuitenkin uskoisin, että jos me jatkamme tällä tiellä, niin jos me haluamme toteuttaa tämän talousarvion vaikka me emme sitten saakaan tarpeeksi rahaa politiikan toteuttamiseen, niin silloin me olemme ajautuneet täyteen katastrofiin ja täytyisi pikemminkin nyt toimia varovaisesti. Ja tänä aamuna talousarviovaliokunnassa, uskon, että siihen on viitattu täälläkin jo, niin sanottiin, että ei voida vain jatkuvasti haluta jatkaa politiikan toteuttamista niin kuin aina ennenkin on käynyt, mutta sitten toisaalta kuitenkaan ei saada politiikan toteuttamiseen varoja. Kiitos. Kiitos. Um, thank you. Kiitos. Haluaako edustaja Steer vielä palata joihinkin kysymyksiin? Chair, uh, Vain lyhyesti, puheenjohtaja. Niin, tästä keskustelusta tuli jälleen selväksi, että voimme varmasti todeta, että meillä on samat tavoitteet. Ja herra Rubikin taktiikka, jota hän meille erottaa, voikin olla hieman erilainen. Mutta kuitenkin oletan, että tiedämme, mihinkä neuvosto on pyrkii, joten hänen ehdottamansa taktiikka on ihan realistinen, joten ehdottaisin, että TV-valiokunnan ei pitäisi sallia mitään leikkauksia yli verrattuna maksusitoumusmäärärahoihin. Joten uskon, että tämä tavoite on saavutettavissa ja herra Rybik juuri ehdotti tämän suhtaista, jota voimme kyllä tukea. Okay, well, thank you very much. Kiitos tästä puheenvuorosta. Määräaikatarkistuksille on huomenna 4. syyskuuta kello 18. Äänestämme 23. syyskuuta. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme siirtyä äänestämään. Ensimmäinen varsinainen äänestys uudessa valiokunnassa me Toivottavasti kaikilla on kortit mukana. Kaikesta ei äänestetä koneella, mutta ainakin tarkistetaan koneella. Ensin testaamme, jotta laitteisto toimii. Painakaa mitä tahansa nappulaa, jotta näemme toimiiko kone testamme, että kaikki, jotka haluavat äänestää, sen voivat myös tehdä. Vote is open. Äänestys alkaa. Vote is open. Everyone, everyone's machine working. Toimivatko kaikki koneet? Voitteko tarkistaa? Toja, ahaa, tämä on vain testi, selvä. Voi olla, että he eivät... Minä itse olen äänestänyt kyllä. Minua täytyy välillä muistutella. No niin, äänestys loppuu. Kaikkien kone toimii. Kuka tällä hetkellä nyt äänestää? Selvä. Nyt voimme ryhtyä äänestämään. Nämä eivät ole aivan normaalityyliin numeroitu tässä listalla. Ensimmäinen äänestys on korjaus Guerrerolta hänen omaan tekstiinsä. Hän haluaa korjata tekstiä. Jos katsotte tekstiä edessänne, niin hän haluaa muuttaa sanamuotoa under country programs covered by Varat käytetään perussosiaalipalveluihin keskittyen terveyteen ja koulutukseen ja toisen asteen koulutukseen. Tämä ei ole äänestyslistalla valitettavasti. Tällä korjauksella tehdään tekstistä täsmällinen. Onhan kaikilla nyt tämä korjaus ennen kuin äänestetään. 210201 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Okay, yeah, sorry, amendment, sorry, I'm reading the amendments. Yeah, the... Niin, minä luin tässä tarkistusta 5500 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5541 Noiserilta puolesta 5541 puolesta äänet. Vastaan. Tarkistamme tämän. Vote is open, sorry. Äänestys alkaa. The vote is closed. Oh. Well, I'm afraid the vote hyväksytty äänin 15.10. Olkaapa tarkkoina silloin, kun äänestämme koneella. Ensimmäisellä kerralla aikaa menee hieman kauemmin, jotta kaikki tottuvat järjestelmään, minä mukaan luettuina. Tämä oli siis hyväksytty. Seuraava 5542. 5542. Puolesta äänet. 5542. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 15.11. Nyt meillä on ehdotus, että seuraavaksi äänestettäisiin blokkina kokonaisuutena 5511 5519 saakka. Ne kokonaisuutena. Vastustaako joku tätä? Ei. Puolesta äänet. Koko blokki kokonaisuutena. Vasta-äänet. Tyhjää. Hyväksytty. 55 4-3 Noiserilta puolesta äänet vastaan. Sama enemmistö taitaa olla, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Everyone voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 12 Seuraavaksi 5520. Aha, se raukeaa. 5521. Puolesta äänet. 5521. Aha, nämä yhdessä 5501 mukaan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kokonaisuus 5523 lähtien aina 5551 Ventalta. Noiser Körnsistä lähtien Ventaan saakka. Sopiko tämä kaikille? Selvä. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 5504 Schleinilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5505 Schlein puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5548 Micheliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5550 Noise puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5552 Ryybikiltä ja Ventalta puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kokonaisuus 5506 ja 5507 yhdessä. Onko vastalauseita? Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5540 Noiserilta puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 15.12. 5508 raukeaa. 5531. Äänestys alkaa. Ei vaan puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Minullekin ensimmäinen kerta. 5532 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 5549 Noiserilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kokonaisuus 5533 lähtien aina 5535 saakka. Vastustaako joku? Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 5544 Noisa puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Äänin 15.12. Sama enemmistö. Hyväksytty. 5545 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 15.12 jälleen. Seuraava kokonaisuus 5536 aina 5538 saakka. Hyväksyvätkö kaikki puolesta äänet? vastaan tyhjää hyväksytty. Ja viimeinen äänestys. Noiser Görens puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia kovasti esittelijälle Rubikille. Välitätte varmasti kiitoksemme hänelle ja kaikille varjoesittelijöille. Nyt olemme etuajassa ja meidän täytyy odottaa komission jäsenen saapuvan paikan. Ahaa, hän on paikalla, hän on paikalla, hienoa. Pysykääpäs paikoillanne, niin toivotamme komission jäsenen tervetulleeksi. Okay, can I ask everyone to take their seat? Pyytäisin kaikki asettumaan paikoillensa. Voivatko ne, jotka nyt seisovat ja keskustelevat, keskeyttää keskustelun tai keskustella ulkopuolella? Olkaa hyvät ja istuutukaa, hyvät kollegat, taikka menkää ulkopuolelle pitämään omia keskustelujanne. Tämä pätee myös salin takaosaan. Kiitoksia. Nyt meillä on kunnia toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Kristaliina Georgieva. Hän on humanitaarisesta avusta vastaava komission jäsen. Tämä on valiokunnan toinen kokous tässä parlamentissa. Me tapasimme ennen kesätaukoa ja olemme tyytyväisiä, että näin pian voitte saapua vieraaksemme. Tiedän kollegoilta, että olette ollut hyvin aktiivinen jo edellisellä kaudella parlamentissa. Olette ollut välittömästi käytettävissä parlamentin tarpeisiin. Ajat ovat olleet kiireiset. Tänä aamupäivänä puhuimme siitä, että osalla oli mukava kesätauko, mutta monille ihmisille kesä oli hyvinkin huono. Jotkut totesivat, että etteivät muista tällaista kautta, jolloin humanitaarista apua Ekon kautta on niin kovasti tarvittu. Ja te itse komission jäsen olitte hyvin aktiivinen kesän aikana. Ennen kesää kuulimme Klaus Sörenseniä ja humanitaarisen avun saavutuksista ja niistä haasteista, joita, jotka meitä odottavat. Emme varmaankaan täysin ymmärtäneet, kuinka vakavia haasteet ovat. Aamupäivällä keskustelimme Gazasta ja juuri äänestimme tulevan vuoden budjetista. Me ymmärrämme, että meillä on hyvin vakavia budjettikysymyksiä, budjettiongelmia, jotka teidänkin osastollanne ovat e- edessä. Mielellämme kuuntelemme teidän näkemyksiänne ja erityisesti sitä, millä tavalla tämä valiokunta voisi olla mukana siinä työssä, että varmistamme, että humanitaarinen apu menee todella perille. Komission jäsen, olkaa hyvä. Äh, Kiitokset kaikille, jotka on valittu tänne uudelleen ja kaikille, jotka on nyt valittu. Onnittelut. Tämä valiokunta on hyvin merkittävä Euroopan roolin kannalta koko maailmassa, mutta myös tietysti kansalaisten kannalta, koska kun puhumme nyt tästä kriisistä mm, ja näistä kriiseistä, niin monet näistä kriiseistä vaikuttavat tietysti ihan naapurustosta, mutta myös täällä Euroopan mantereella, eli eh, ei, ei meidän ovillemme aina tulla kukkakimpujen kanssa. Minä haluaisin nyt pyrkiä lyhyesti kertomaan teille tästä komission jäsenen salkusta, mitä me teemme ja miksi, ja sitten missä ollaan nyt menossa uusimpien kriisien kohdalla ja myös puhun muutenkin tärkeistä asioista tälle valiokunnalle. Ja ensiksi haluaisin kiinnittää huomiota tähän humanitaariseen apuun Euroopan unionin sisällä ja komissiosta tulevaan apuun. Meidän pääosastossamme ensimmäistä kertaa ollaan siinä tilanteessa, että meillä on oma komission jäsen, joka vastaa humanitaarisista asioista, ja kaksi välinettä, siviilien suojelu ja siviilien suojelumekanismi ja humanitaarinen apu on yhdistetty. Minun kokemukseni on osoittanut, että tämä on ollut järkevä päätös, kun jatkuvasti entistä enenevässä määrin entistä tuhoisempia konflikteja on pitkin maailmaa, ja siksi Euroopan onkin merkittävää päättää, miten hätätapauksissa toimitaan tarvitaan ja myös kehitetään tätä humanitaarisen avun välinettä ja korjataan nämä hankaluudet, joita on ollut esimerkiksi jäsenvaltioissa ja annan muutamia esimerkkejä myös. Me haluamme pyrkiä auttamaan konfliktien uhreja ja lähdemme tässä liikkeelle inhimillisyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteen pohjalta ja uskon, että Eurooppa Euroopan täytyy ja maailman ylipäätään täytyy entistä enemmän kunnioittaa juuri näitä periaatteita. Meillä on kyseessä kolme ulottuvuutta, sekä politiikka että operaatiot että sitten vastuukin. Ja tämä poli, tätä, nämä, tämä politiikka on hyvin merkittävä asia. Euroopan unioni on ollut rintamalinjoilla kehittämässä eh, uuden aikaista politiikkaa esimerkiksi ruoka-avun puolella ja näin ollaan siirrytty toiseen suuntaan. Ei enää viedä ruokaylijäämää täältä muihin maihin, myös tuetaan paikallisia maanviljelijöitä ja paikallisten markkinoiden kehittymistä, joten ihmiset voivat pikemminkin auttaa itse itseään kuin vain aina olla tämän ulkopuolisen järjestelmän varassa. Ja tässä eritoten nyt mietin tämän päivän keskustelua, se, että me autamme niitä maita, joissa nämä konfliktit ovat tulleet ja pyrimme vähentämään näiden konfliktien vaaroja, luonnon katastrofien vaaroja ja niiden vaikutusta monen vuoden ajan. Ja uskon, että tämä on nyt tulossa tärkeämmäksi lähestymistavaksi tulevaisuudessa. Ja jos ajattelen operatiivista puolta, niin meillä on noin miljardi euroa euroa vuodessa käytettävissä humanitaariseen apuun. Noin 200 eri humanitaarista kumppanijärjestöä meillä on. Ja erityisen tärkeää on huomata tässä yhteydessä, että vuosien kuluessa me olemme luoneet kenttäverkoston ja minun tiimistäni enti, enemmän väkeä on tuolla kentällä kuin Brysseli, Brysselissä Ja tässä voittekin nähdä nämä 44 kenttätoimistoa, joita meillä on pitkin puolin maailmaa. Ja nämä toimistot todellakin sijaitsevat juuri niissä paikoissa, joissa tuota humanitaarista apua eniten tarvitaan. Ja tämä kenttäverkosto on merkittävä meille prioriteettien löytämiseksemme ja se on hyvin tärkeää myös meidän veronmaksajiemme kannalta, koska näillä ihmisillä on, nämä ihmiset toimivat eurooppalaisten veronmaksajien silminä ja korvina. Ja me olemme hyvin tehokkaasti toimineet ja tehokkaasti käytämme varojamme ja vuosittain tarkistamme kolmanneksen kumppaneistamme ja kolmanneksen hankkeistamme saadaksemme tietää, että varat on käytetty juuri oikein ja lisäarvoa on syntynyt. Me me hyvin tarkoin olemme tutkailleet sitä, miten toimimme ja olemme parantaneet 15-20 prosentilla tehokkuuttamme ja poistaneet sellaisia prosesseja, joita ei oikeastaan tarvittu. Ja näin olemme saaneet valtavirtaistettua tätä koko hanketta. Ja 120 miljoonaa ihmistä vuosittain saa saa tätä apua ja heidän henkensä pelastuu. Ja tämä kuitenkin on vain alle prosentti unionin kokonaistalousarviosta. Me olemme kiinnittäneet huomiota lasten tarpeisiin erityisesti. Nobel-palkinnosta saimme rahaa, rahaa ja siellä perustimme tällaisen, tällaisen rahaston lapsia varten ja kiinnitämme huomioita nuoriin erityisesti, koska juuri nuoria me emme halua ajaa radikalisoitumisen tielle ja näin voidaan sitten muuttaa maiden, eri maiden tulevaisuutta kiinnittämällä huomio nuoriin. Ja uskon, että me, me saamme tukea, tuen kansalaisilta, koska me, meidän, me, me, me teemme kovasti, kovasti työtä ja suurin osa eurooppalaisista sanoo tukevansa humanitaarista apua ja uskon juuri siksi näin tapahtuvan, koska se on moraalisesti oikein, mutta myös suurin osa ihmisistä ymmärtää, että se auttaa myös meitä ja parantaa meidän turvallisuuttamme. Ja minä haluaisin nyt äh, puhua siitä, että valitettavasti tarve kasvaa vain jatkuvasti varojen puolella. Enkä minä halua nyt yhtään liioitella sanoessani, että toisesta maailmansodasta lähtien tämä on nyt suurin kriisi, jota, jonka olemme nähneet ja luvut osoittavat sen 51 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kotoaan sisäisiksi pakolaisiksi tai ylipäätään pakolaisiksi. Tämä on varmasti tämä on suuri luku e, tähän mennessä ja ylittää toisen maailmansodan luvut ja mm, järkyttävää kyllä tämä luku nousee vuosittain hyvinkin kovasti, eli kuusi miljoonaa henkeä tämänkin vuoden aikana Ajatellaanpa vaikkapa Irlantia vai esimerkiksi, joka kokonaan, kokonaan koko väestö ja ylikin vuoden aikana joutuisi siirtymään. Ja tämä on YK on kutsuma humanitaarisen hätätilanteen tapa, maat, Syyria, Irak, Irak Etelä-Sudan, ja Keski-Afrikan tasavalta. Tämä on poikkeuksellista. Yleensä meillä on yksi, ehkä kaksi enintään, mutta ei koskaan näin suurta määrää kiireellisiä tapauksia käynnissä. Ja tässä tietysti Ukrainaa, Ebolaa, sitten ja Somalia taas kertaalleen ja Kaasan tilanne, eli näitä kriisejä vain riittää. Ja tärkeää on havaita se, että nämä kriisit liittyvät, linkittyvät toinen toisiinsa kovastikin, ja me puhumme näistä kriiseistä kaikista yksittäin, mutta itse asiassa ne ovat liittyneet toinen toisiinsa ja rakentavat tällaisen kriisien ketjun. Ja tähän ilmastonmuutos ja sitten ääriliikkeet synnyttävät lisää ja lisää humanitaarisen avun tarvetta. Ja haluaisin kiinnittää nyt huomiota tähän ensimmäiseen kriisiin. Tässä kartassa voittekin nähdä Syyrian ja Irakin. Syyrian kriisi jatkuu ja syvenee. Se on mennyt, siirtynyt alemmaksi prioriteettiluettelossamme, mutta viime kuukaudet ovat olleet tuhoavimmat, jos ajattelemme elin, eläin, e, e, ihmishenkien menettämistä. 10,8 miljoonaa ihmistä tarvitsevat apua ja valitettavasti kolme miljoonaa pakolaista, syyrialaista pakolaista. Tuo kolme miljoonaa luku on jo ylitetty aivan äskettäin. Ja Euroopan unioni on auttanut tässä. Me olemme suurin lahjoittaja, 2,8 miljardia euroa tähän mennessä on unionista autettu ja me äh, keräämme varoja edelleenkin Syyrian sisällä asuville ihmisille sekä pakolaisille e-, että niille, jotka asuvat vielä paikoillaan ja sitten myös kaikki niille tässä syyskuun 20. päivä johdan kokousta, jossa puhutaan juuri näistä lahjoituksista ja haluaisin nimenomaan kiinnittää huomiota juuri näihin Persianlahden alueen valtioihin ja siihen, että varoja tarvitaan sielläkin, sieltäkin enemmän ja tässä näin toimitaan koordinoidusti ja koordinointikysymystä ei missään tapauksessa voi unohtaa, koska suuri vaara kriisitilanteissa on se, että me autamme joitakin henkilöitä kaksi-kolme kertaa ja sitten jotkut toiset jäävät huomiota tyystiin. Ja näin, jos me koordinoimme tätä, niin me voimme myös auttaa kestävästi näitä paikallisia yhteisöjä ja saamme näin ollen enemmän, enemmän vastinetta rahoillemme. Ja Syyria kuten varmasti tämän valiokunnan jäsenet aiemmilta keskusteluita muistavatkin, että Syyria sitten, Syyrian tilanne ikään kuin menee rajojen yli ja juuri eh, näin onkin käynyt. Eh, pelättiin eh, Jordaniankin epävakautta ja kyse on juuri Syyrian ja Irakin välisestä tilanteesta. Tämä on nyt hyvin, hyvin dramaattinen ja hyvin vaarallinen tilanne. Irakissa maaliskuussakin voitiin nähdä tämä tuleva sunnien ja shiojen välinen konflikti ja tämä, tässä sitten tuo ISIS, ISIS levisi tuhoavimmalla mahdollisella tavalla. Se on suoranainen kuoleman kone tuolla alueella. Ja me olemme nopeasti toimineet jo maaliskuussa. Me teimme päätöksen ja avataksemme tuo paikallisen toimiston ja me olemme toimineet nopeasti, olemme rahoitusta kasvattaneet seitsemäntoista miljoonaa euroa ja myös olemme halunneet käyttää tuota siviilien suojeluvälinettä, sillä Irakin sisällä nämä muutokset ovat olleet niin suuria ja että jos me autamme ihmisiä niin se ei riitä. Meidän täytyy siis pyrkiä saamaan tuo siviilien suojelu paremmalle tasolle. Kymmentä valtiota on pyydetty lähettämään humanitaarisia lentoja tuonne tuon lentosillan kautta Syyriaan nopean avun tarjoamiseksi näille ihmisille. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että viimeisten kahden vuoden aikana me olemme tehneet työtä saadaksemme nämä muut lahjoittajat, muun muassa Persialahden valtioiden lahjoittajat, innokkaammin tähän mukaan. Esimerkiksi jos ajattelemme Saudi-Arabiaa, joka on miljoonia euroja nyt jo osoittanut tähän ja tämä on hyvä esimerkki, toivomme muidenkin tätä seuraavan. Joka tapauksessa minun täytyy vilpittömästi ja rehellisesti sanoa, että meidän täytyy pyrkiä auttamaan kurdialueita ja myös eteläistä Irakia mutta on hyvin, hyvin monia alueita, joihin on käytännössä mahdoton päästä, joita siis ISIS hallitsee. Ja viisi, puoli miljoonaa ihmistä suurin piirtein on jäänyt tämän avun ulkopuolelle. Mitä sitten tapahtuu tulevina viikkoina ja kuukausina, niin niin sen tulemme sitten näkemään, mutta tilanne on kuitenkin hyvin vaarallinen ja varsinkin vähemmistöjen kannalta ja varsinkin nuo vähemmistöt, jotka eivät ole päässeet tuohon pyhään kirjaan Koraniin mainituiksi. Ja sitten muut kriisit. Tässä Etelä-Sudan ja tuo Keski-Afrikan tasavalta ennen kuin tutkailemme Etelä-Sudania ja Keski-Afrikan tasavaltaa, niin katsokaapa tätä koko kuvaa koko ketjua, joka kulkee Malista, Pohjois-Nigerian, Boko Haramin, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Etelä-Sudanin kautta aina Somaliaan ja me emme tähän ole kuitenkaan kaikkia muita ottaneet, varsinkin esimerkiksi Libyaa, koska me puhumme tässä humanitaarisesta asiasta nyt muuten kuin Libyan näkökulmasta. Joka tapauksessa nyt tämä Keski-Afrikan tasavalta ja Etelä-Sudan olen hyvin, hyvin peloissani siitä, että että tämä, tämä etenee oikeastaan samaan suuntaan kuin tuo Irakin tilanne Etelä-Sudanissa on täydellinen katastrofi kyseessä, täydellinen vastuun kantamattomuus hallinnon puolelta. Me e, toivomme vielä, että nälänhätää ei siellä pääsisi syntymään, mutta emme ole varmoja, onnistuuko se. Me pyrimme auttamaan. Uskomme vahvasti, että tämä on jälleen yksi tapa yksi tapaus, jossa kyseessä on hallituksen vastuu ja kapinallisten vastuu myös päästä näiden ihmisten ymmärtää näiden ihmisten ongelmat, joita jatkuvasti syrjitään. Keski-Afrikan tasavallassa unioni on heti alkumetreitä lähtien ollut johtavassa asemassa, kun ongelmat alkoivat jälleen kerran on kyse uskontojen välisestä kiistasta ja me autoimme ja toimme varoja ja tarjosimme myös turvallisuuspuolen tukea. Meillä on unionin rahasto olemassa, johon jäsenvaltiot ja unioni on, ovat osallistuneet ja pyritään käyttämään unionin varoja uudella tavalla suoraan koordinoidusti ja johdonmukaisesti. Turvallisuus tietysti on kaikista tärkein asia tässä oli kyse sitten kuinka kauheasta tilanteesta tahansa. Ja tässä on kaksi punaista kohtaa kartalla ja nämä ovat nyt dramaattisimmat ja järkyttävimmät kysymykset, mutta eivät sinänsä ollenkaan ainoat äh, Afrikassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Ja nyt puuttuisin sitten tuohon Ebola-epidemiaan. Te varmasti tiedättekin, että tässä on kyse monista valtioista ja sadoista ihmisistä, jotka ovat saaneet tuon sairauden sairastuneet tähän tapaukseen, sairaukseen ja Liberia, Sierra Leone, Nigeria ja yksi tapaus myös Senegalissa. Ja jos ajattelemme nyt sitten tätä Ebolaa suhteessa muihin tällaisiin suuriin epidemioihin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tällainen sairaus sellaisissa maissa, joissa ei ole kunnollista terveysjärjestelmää. Suurin osa on juuri päässyt sodista tai ovat hyvin epävakaita edelleenkin ja näin täysin vasta tähän sairauden leviämiseen vastataan ulkopuolisiin keinoin. Maailman terveysjärjestö on tietysti kovasti auttanut tässä ja monet järjestöt muutenkin. Me olemme antaneet 12 11,9 miljoonaa euroa ja sitten on ihmetelty, no onko se tarpeeksi, mutta täytyy miettiä sitä, mikä auttaa paikan päällä. Meidän täytyy siis estää tuo sairauden leviäminen ihan alkulähteillään. Ja me olemme nyt lähettämässä asiantuntijoitamme sekä Gineaan, Sierra Leoneen että Nigeriaan, Liberiaan voidaksemme auttaa täällä näillä alueilla. Ja Washingtonissa olen puhunut Maailmanpankin edustajien kanssa siitä, että meidän täytyy saada näihin terveysjärjestelmiin lisää rahaa. Tästä keskustellaan nyt Maailmanpankissa ja Peebalsin kanssa, siis komission jäsenen jäsen kanssa me olemme miettimässä lisävaroja myös unionista ja mahdollisesti saavumme sitten parlamenttiin ja tietysti myös neuvostoon ja pyydämme osaa tästä puolustusrahoista käytettäväksi humanitaariseen apuun näissä kiireellisissä tapauksissa. Ja aivan selvää on, että kun ajaudutaan tällaisiin hyvin hankaliin tilanteisiin, niin silloin, niin silloin tämä saattaa helposti levitä muuallekin, kuten juuri tällaisissa epidemioissa. Ja nyt sitten kun tehän olette puhuneetkin jo Kaasasta, tuskin minun täytyy Kaasasta teille se enempää, sen enempää sanoa, mutta Ukrainasta muutama sananen. Ukrainan kehitys on hyvinkin huolestuttava. Heti alkumetreistä lähtien, kun tuo verenvuorotus alkoi Kiovassa, niin me lähetimme humanitaarisen ryhmän paikalle ja siitä lähtien olemme auttaneet Ukrainan punaista ristiä ja Ukrainan viranomaisia. 2,5 miljoonaa euroa tähän mennessä, tähän mennessä me, olemme auttaneet, me olemme halunneet auttaa myös näiden kotoaan lähtevien henkilöiden majoittamisessa ja rekisteröimisessä. Tässä on kyse suuresta suuresta määrästä ihmisiä, jotka ovat lähteneet kodeistaan Ukrainan sisällä, mutta myös Venäjälle. Ja tiedätte, että tämä on nyt kovasti politisoitunut, tämä humanitaarinen apu Ukrainassa – venäläiset ovat tuoneet oman humanitaarisen apukuljetuksensa paikalle omin seurauksinsa ja me olemme me pidämme tätä siviilien suojelua hyvin tärkeältä, tärkeänä molemmin puolin konfliktia. Ja me olemme tähän asti oikeastaan olleet kiinnittämättä niin paljon huomiota tähän humanitaariseen puoleen, koska Ukrainan hallitus ei ole halunneet, halunnut ajautua siihen ansaan, että venäläiset sitten tästä hermostuisivat. Ja osittain myös siksi, että on ollut vaara ikään kuin välineellistää mm, tämä humanitaarinen apu väärällä tavalla. No tämä on nyt vähän muuttumassa. Meidän mm, varapuheenjohtajamme ja varapääministeri ovat hyvin aktiivisesti toimineet ja pyytäneet apua ja Ukrainalle, jotta Ukraina voi itse myös rakentaa omaa kriisiin, apu, kriisiapuaan. Me saamme tähän varmasti lisää rahaa ja me sitten käytämme tähän myös kehitysrahaston summia. No, kaikissa näissä tapauksissa yhteistä on tuo, tuo sekä etninen että uskontojen välinen ristiriita ja kiistely ja se, että toinen toistaan, toisiaan ei hyväksytä. Ja sitten humanitaarinen apu on vain tällainen laastari haavan päälle. Se ei auta e- eikä estä ihmisten loukkaantumista eikä myöskään paranna. Poliittiset ratkaisut voivat auttaa se, että ihmiset hyväksyvät toisensa paljon paremmin ja sitten me voimme pyrkiä poistamaan, no vähintään vähentämään näin, tämän pitkäaikaisen työn kautta humanitaarisen avun tarvetta. Ja minä kiinnittäisin tähän lopuksi seuraaviin asioihin huomioita. Ensiksikin täytyy huomauttaa, että me elämme sellaisessa maailmassa, että humanitaarisen avun tarve vain kasvaa ja meidän täytyy näitä varoja entistä enemmän käyttää ja meidän täytyy enemmän toimia, mutta tehokkaammin, kohdennetummin ja vaatia myös tuloksia paremmin. Ja meidän täytyy myös miettiä vakavimpia ongelmien syitä ja tämä on myös tuo, kansai, tuon, tuon kansainvälisen hallinnon syy, koska kansainvälinen hallintojärjestelmä ei pysty toimimaan eikä sillä ole riittävästi kapasiteettia näinä uusina aikoina, uuden aika, moderneina aikoina ja, näitä, ja näin humanitaarisia kriisejä ei voida ratkaista. No, minä tähän loppuun vielä huomauttaisin uskovani, että meidän täytyy tehdä vahvasti työtä eh, saadaksemme tämän humanitaarisen avun, kehitysavun kanssa linkitettyä, linkitettyä yhteen ja näin voimme sitten parhaimmalla tavalla toimia. No niin, tuskin teitä hämmästyttää se, että minä haluan lopuksi kiittää parlamenttia teidän tuestanne humanitaarisen avun talousarviolle ja toivon, että humanitaariseen apuun saamme No, nuo maksut, todelliset maksut sekä talousarviossa, normaalissa talousarviossa, että myös hätäapurahastossa oikealle tasolle, koska tämän avulla me voimme pelastaa ihmishenkiä. Tämä on myös alue, jossa toimimme, toimimme suoraan. Me sitoudumme maksamaan tänään ja huomenna sitten maksamme. Ja näin toivon, että te 2014 vuoden maksu mm, maksujen kautta voi, voi takate sen, että pystymme maksamaan sen, mikä nyt vielä puuttuu ja vuosi 2015kin voi osoittaa sitoumusten ja maksujen välillä järkevän ratkaisun. No niin, tähän haluaisin nyt kiittää, päättää tämän. Kiitän teitä mahdollisuudesta saada tänne puhumaan. Minä olen todella iloinen eh, työstäni. Luulen, että minun paikkani on paras komissiossa ja minä olen kovin eh, tykästynyt myös eh, virkamieskuntaani. He ovat mainioita, erinomaisia Euroopan suurlähettiläitä ja toivon teidän tukevan heitä. Kiitokset. Um, well, Commissioner. Komission jäsen Ensimmäistä kertaa olen nyt puheenjohtajana tässä valiokunnassa. En tiedä, onko käsitelty aiemmin humanitaarista apua, mutta te todella olette EUn hieno suurlähettiläs. On selvää, että te rakastatte työtänne ja suhtaudutte siihen intohimoisesti. Työnne on myös äärimmäisen tärkeää, kun katsomme näitä kriisejä. Me tiedämme, että te olette itse käynyt paikan päällä ja tiedätte, mitä tarkoittaa elää näissä maissa, jotka kokevat kriisin omakohtaisesti. Me teemme sen, minkä me voimme. Emme me tietenkään voi ratkaista, aivan niin kuin sanoitte, kaikkia maailman kriisejä, mutta me olemme juuri äänestäneet budjetista vuodelle 2015. Me olemme äänestäneet tasata maksusitoumukset ja maksumäärärahat. Me olemme äh, tästä tilanteesta huolissaan. Kollegat kenties puhuvat tästä vielä lisäkin. Annan nyt puheenvuoron kollegoille. Ketkä haluaisivat käyttää puheenvuoron? Meillähän on noin 15 minuuttia aikaa. Näin tietäisin sitten, miten aika tulisi jakaa, kuinka moni haluaa puheenvuoron. Noisa, Stier, Hautala ja Hoiber ovat nyt listalla. Onko vielä joku, joka haluaa puheenvuoron? Vielä yksi. Noin kolme minuuttia per puhuja. Ja näin sitten komission jäsenellä on mahdollisuus vastata. Toijakin. Kolmisen minuuttia per puheenvuoro. Ja näin jää sitten aikaa komission jäsenelle vastata. se, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen Georgieva. Kiitokset tästä tehdystä työstä toimikautenne aikana. Oli suuri ilo tehdä työtä teidän kanssanne. Ja toteatte, että olette poistuva, virasta poistuva komission jäsen. Amerikan politiikassa puhutaan tällaista lame duck-käsitteellä tällaisesta politiikosta. Mutta olette päinvastainen, että ole mikään, mitenkään huonossa asemassa. Ja haluan todeta, että ST-rimen nimissä haluan onnitella teitä. Haluan kiittää teitä tehdystä työstä ja sitoumuksesta, jota osoitte toimikautenne aikana. Voitte vain tehdä niin paljon kuin teillä on resursseja käytössänne – ja ne resurssit myöntävät sitten jäsenvaltiot, niin, niin asia on niin, että monet kriisit ovat alkaneet viime kuukausina, ja jäsenvaltiot eivät ole reagoineet niihin rahoituksen lisäyksenä tai vastauksena. Tämä on selvästikin sellainen toimattomuuden koalitio, joka liittyy taas sitten strategisiin etuihin. Me tapasimme täällä YK ja EHON edustajia ja sain myöskin lääkäritelman rajoja raportteja. Näistä on ollut selväksi, että me aliarvioimme Irakin, Etelä-Udanin ja Keski-Afrikan tasavallan ja Ebola-kriisin vaikutukset. Täällä todellakaan ei ole tarpeeksi rahoitusta tulevaisuudessa, jotta voimme ottaa huomioon näiden mahdollisten näiden kriisien vaikutukset. Ja sitten Ebolasta erityisesti. Meidän valiokuntamme pitäisi katsoa tätä hyvin vakavasti ja luoda tähän myöskin rahoituskohta tälle Ebola-tartunnalle. Pyrimme ottamaan tämän asian esille seuraavassa täysistunnossa. Asia on hyvin vakava ja EU pitää olla eturintamassa taistelemassa Ebolaa vastaan. Poliittisten johtajien pitää saada toimintansa käyntiin tällaisten räätylittävien uhkien suhteen. Kaikki nämä kriisit ovat ovellamme, mutta meidän velvollisuutemme on reagoida ja mitä, mitä todeta myöskin, mitä tapahtuisi sitten, jos tämä tapahtuisi täällä. Ja mitä seurauksia tällä olisi. Ne olisivat vielä dramaattisemmat. Euroopassa pitää tehdä enemmän työtä, että humanitaariset periaatteet taataan, siis riippumattomuus, eh, neutraalisuus, niistä jotain kiinni ja että apu ei liity mitenkään EUn strategisiin etuihin. Ja sitten Haiti ja Filippiinit, ne edelläkin elpyvät näistä luonnonkatastrofeistaan. Tämän päivänä kriisit, niille tulee olla hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia. Ne vaikuttavat vielä paljon senkin jälkeen, kun olet kadonneet tiedotusvälineistä. Humanitaarisen vastauksen antaminen on tärkeää. Kuinka komissio, joka vastaa näihin pitkäaikaisiin vaikutuksiin? Mr. Stier. Edustaja Stier. Thank you, Madam Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin kuin kollegani SNTstä. Minäkään en tiedä, mikä olisi ikään kuin päinvastainen ilmaus tälle lame duck-ilmaukselle – mutta kyllä Georgieva on todella osoittanut johtajuutta tämän kauden aikana. Ja todella olette antanut tärkeän panoksen myös EUn toiminnassa ja humanitaarisessa työssä. Haluan kiittää teitä myös tästä näkökulmasta tekemästäne työstä. Yksi niistä aiheista, jotka ovat johtaneet tähän mielikuvaan teistä, johtuu siitä, että todella olette ollut näkyvissä paikan päällä hieman kaikkialla. Omassa maassani Kroatiassa kärsittiin tulvista ja te olitte siellä lähestulkoon ensimmäisenä paikalla. Tässä osoititte johtajuutta ja monet kansalaiset myös tukevat teidän ponnistelujanne. Te mainitsitte, että on hyvin tärkeää tarttua tilanteeseen myös niillä alueilla, jotka eivät ole kovinkaan näkyvässä asemassa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Etelä-Sudan on tällainen esimerkki. Minulla olisi yleisluontoinen kysymys ja hieman täsmällisempi kysymys tästä. Kun ajattelemme Ebola-epidemiaa, niin paljon huomiota on kiinnitetty tähän asiaan viime viikkoina, mutta nyt näyttää siltä, että se on hieman siirtymässä taka-alalle. Mikä on teidän arvionne tulevasta kehityksestä? Minne päin tilanne tästä näyttäisi kehittyvän? Missä ovat mahdolliset vaarat vai saadaanko tilanne mahdollisesti hallintaan? Ja toinen on hieman yleisluontoisempi kysymys. Teillähän on asiasta kokemusta. Mihin te haluaisitte keskittyä? keskittyä ja mihin haluaisit, että EU keskittyy humanitaarisen avun suhteen ja kun otetaan huomioon tämä huippukokous, joka on tulossa Turun, äh, Turkin kanssa? Edustaja Hautala. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä. Opin tuntemaan teidät omassa työssäni kehitysyhteistyöneuvostossa. Ja todellakin olen hyvin kiitollinen näistä kirjeistä, jota kirjoitti meidän, teidän matkoistanne meille. Missä näitte tarpeita, joihin jäsenvaltioiden tuli vastata, joita kiitokset näistä. Te olette hyvä kertomaan maailmalle asioista, että teette myöskin tehokkaasti, niin kuin tälläkin keskustelussa, siellä missä on ongelmia. Ja kun pitää katsoa niin ongelmien alla olevia asioita, ja missä on enemmän humanitaarisen avun tarvetta. Minulla on sama kysymys kuin herra on. Mikä on teidän perintönne, jota jätätte nyt kun siirrytte toiseen toimeen komissiossa? Tekin on hyvä, että jäätte komissioon, tämä meille suuri ilo. Niin tämän Turkin humanitaarisen konferenssin jälkeen, niin mitkä ovat nämä käytännön askeleet humanitaarisen avun ja kehitysavun yhdistämisessä. Ja miten olette nähneet, että kuinka humanitaarisen ja kehitysyhteistyön toimijat voivat saada siltoja rakennettua? Miten tämä voitaisiin jatkossa toimimaan? Kiitoksia. Shall we take the answers to those few... Kuuntelemmeko ensin vastaukset näihin kysymyksiin ja otamme sitten seuraavat kysymykset. Näin kenties aikaa voisi säästää. Komission sen ensimmäiset puhujat. Thank you for, for very kind, uh, kind words. Uh, uh. Kiitoksia näistä ystävällisistä kannustavista sanoista. Päättäväisyys meidän tapauksessamme johtuu ja vaativuudesta. Usein katson, että humanitaarinen yhteisö on ikään kuin kanarialintu kaivoksessa. Me havaitsemme ongelmat jo ennen kuin ne sitten todenteolla iskevät päälle. Ikään kuin kanarialinnun ominaisuudessa meidän tehtävämme on, on todeta, että maailmasta on tulossa hyvin hauras ja haavoittuvainen. Me emme voi keskittyä pelkästään seurauksiin. Meidän on paneuduttava myös syihin paljon tehokkaammin kuin tähän mennessä. Me täällä Euroopassa ja myös globaalisti olemme tässä tilanteessa. Se ilmapiiri, kylmä ilmapiiri, joka nyt vallitsee erityisesti Ukrainan kriisin takia, tulee hyvin vaikeaan aikaan. Entistä enemmän me tarvitsisimme kollektiivisia yhteistoimia jotta voimme ääriliikkeiden ekstremismin nousua hillitä, ilmastonmuutosta hillitä. Minun tuntemukseni on se, että jäsenvaltiot ovat poikkeuksellisen hyviä silloin, kun on selkeä tarkoitusperä ja ne lähtevät liikkeelle hyvin. Olen nähnyt tämän kerta toisensa jälkeen, mutta on tärkeää, että tässä toiminnassa toteutetaan koordinointia. Minä katson, että minun perintöni tässä työssä on se, että e, Brysselissä olemme luoneet sellaisen mekanismin, joka on ympärivuorokauden käytössä valppaana, joka mahdollistaa sen, että voimme ennakoida kriisejä ja voimme toimia todella nopeasti. Me olemme olleet niin viisaita, että meillä on sellainen kapasiteetti, että voimme seurata lukuisia kriisejä samanaikaisesti. Voi olla, että järjestelmää kapasiteettia on vielä lisättävä. Viisi kriisiä kerrallaan ei riitä. On äärimmäisen tärkeää, että tämä toimii. Se on tärkeää niin jäsenvaltioille kuin Euroopan unionin toimielimillekin. Meillä on oltava yhteinen tarvearvio ja koordinoidut toimet, joilla tarpeisiin vastataan. Edustaja Noiser on aivan oikeassa. Joskus reagointi ei näytä tulevan riittävän nopeasti. Minun tuntemukseni on, on sellainen, että tämä johtuu pitkälti juuri tästä kriisien samanaikaisuudesta. Me emme ole oikein kykeneväisiä reagoimaan näin moneen kriisiin yhtä aikaa. Me olemme ikään kuin ikääntyneinä pelaamassa nopeatempoista jalkapallopeliä, missä se pallo nyt menekään. Me olemme sitoutuneet siihen, että varaamme 15 prosenttia budjetista niin sanottuihin unohdettuihin kriiseihin, sellaisiin kriiseihin, joissa kukaan muu kuin me emme ole paikalla. Ja minusta tuntuu siltä, että tällaista työnjakoa jäsenvaltioiden eri toimijoiden välillä täytyy jatkossakin työstää niin, että voimme todella toimia tässä yhtäaikaisten kriisien ympäristössä. Tämä Ebola-kriisi niin ikään nousi esille useammassa kysymyksessä. Valitettavasti en voi olla kovinkaan optimistinen. En usko, että olemme vielä nähneet tässä kriisissä pahinta vaihetta. No mitä voisimme vielä tehdä lisää? Voimme käyttää kapasiteettiamme, kapasiteettiamme ja puuttua tehokkaammin epidemiaan ja kriisiin siellä, missä se on. Meiltä vaaditaan pitkälle kehitettyä kapasiteettia. On tietty, tietynlaista vastentahtoisuutta toimia. Entäpä sitten, jos meillä syntyy tällainen Ebola-tapaus ja sitten kapasiteetin onkin muualla. Hallitusten ensisijainen vastuu on kuitenkin omista kansalaisistaan. Meidän on oltava aggressiivisemmin paikalla siellä, missä tapahtuu. Korostaisin vielä sitä, ketkä tässä tarinassa ovat sankareita. Jopa eh, Médecins Sans Frontières lääkärit ilman rajojakin tunnusti, että niiden täytyy toimia muiden toimijoiden kanssa. Eh, he itse ovat toki päteviä tietyissä kysymyksissä, mutta eivät suinkaan kaikissa. WHO on ollut hieman hidas, tämä tunnustettakoon. Ja sitten paljon ihmisiä toki eh, otettiin mukaan työhön Genevessä. Heistä on paljon hyötyä, mutta ei riittävästi kuitenkaan. Sellainen ikään kuin vaistonomainen liikkeelle lähtö tulisi olla tässä päällimmäisenä mielessä. Ja tässä kriisissä mielestäni reagointi on ollut hieman hidasta. näissä maissa pitäisi investoida vahvasti terveydenhuoltoon. Ei vain niin, että kansainväliset järjestelmät hoitavat, järjestöt hoitavat työn, vaan niin, että investoidaan vahvasti kansallisesti. Periaatteita voi parhaiten kunnioittaa sillä tavalla, että pitää itse kiinni periaatteista. Eikä niin, että yhtäälle puhuu yhtä ja toisaalle toista kun ajatellaan humanitaarisia avuntoimituksia rajojen ylitse tässä Ukraina-Venäjä-kriisissä. Pitäisi katsoa, mitä Irakissa tapahtuu. Ja sielläkin pitää pitää kiinni periaatteista. Muutoin luomme vain tekosyitä huonolle toiminnalle, määrän tyyppiselle toiminnalle. Meidän täytyy yksinkertaisesti selittää se, miksi periaatteet ovat tärkeitä. Vain silloin, kun apua tarjotaan neutraalisti, riippumattomasti, apu voi olla tehokasta ja se saavuttaa avun saajat. Tämä on yhä vaikeampaa, koska esimerkiksi Isilin kaltaiset toimijat, ja näitä varojahan on entistä enemmän, ja sen takia periaatteista on pidettävä entistä tiukemmin kiinni. No sitten Haiti ja Filippiinit. Haitin tapauksessa me olemme jälleen kerran ainoa avun tarjoaja, joka on paikalla tarjoamassa humanitaarista apua. Maanjäristyksen kolmantena vuosipäivänä todella olin sydämistynyt, että kolmen vuoden jälkeen kriisi jäi unohdukseen. 15 prosenttia budjetista me käytetään kuitenkin näihin unohdettuihin kriiseihin. Minä olin sitten taifunin jälkeen puolen vuoden jälkeen Filippiinellä paikalla. Jälleenrakennus on käynnistynyt, mutta paljon on vielä tehtävää. Filippiinien ja Haitin välillä totta kai on suuret erot. Haitin hallinto on hyvin heikko. Filippiineillä taas eh, on enemmän mahdollisuuksia käsitellä tämän tyyppisiä ongelmia. Edustaja Stierille toteaisin, että Ekkon ja humanitaarisen avun komissaarin etu on se, että, että me olemme olemassa, me olemme paikalla, tarjoamme tukea. En voi riittävästi korostaa sitä, kuinka tärkeää tämä solidaarisuus on. Kun menemme paikan päälle ja toteamme, että me olemme teidän tukenanne, tämä pätee nykymaailmaan entistä paremmin. No sitten näkyvyydestä. parlamentti voisi jatkuvasti kysyä meiltä siitä, mitä me teemme näissä unohdetuissa kriiseissä. Näin te voisitte antaa oman panoksenne, kun jatkuvasti tästä kyselisitte. No entäpä sitten humanitaarisen avun tulevaisuus? Oikeastaan kaksi seikkaa tähän liittyy ja se pätee myös siihen perintöön, jonka työlläni jätän. Ensinnäkin meidän on hyväksyttävä se, että että kestokyky, vahvuus ei ole mikään taikasana, vaan sitä tarvitaan, jotta voimme vastata tuleviin kriiseihin. Tässä on valtavia eroavaisuuksia. Ja toinen aivan oleellinen kysymys on se, että nousevien avunantajien kanssa luomme toveruutta, kumppanuutta. Me kunnioitamme toinen toistamme voi olla, että tietyissä kohdin olemme joko samaa mieltä tai eri mieltä, mutta kuitenkin y- y- yhteistoimintaan ja yhteisymmärrykseen pitäisi mahdollisimman pitkälti pyrkiä. Minusta tämä on oleellisen tärkeä seikka. Entäpä sitten vaarat unionin kannalta ja myös kehittyvien maiden kannalta? Meillä on jonkinlainen taipumus toimia jonkinlaisesta ylemmyysasemasta, vaikkakaan emme välttämättä sitä tietoisesti tekisi, mutta me ikään kuin saarnaamme tästä ylemmyysasemasta käsin, vaikkakaan emme tietoisesti, ja sitten muut kokevat tämän ikävällä tavalla. Me olemme saaneet Saudi-Arabian antaman rahansa YKlle lukuisten keskustelujen, neuvottelujen pohjana, olemme osoittaneet kunnioitusta. Ei tämä tarkoita silti sitä, että hyväksyisin tai voisin jotenkin yhtyä tietyn yhteiskunnan arvoihin, mutta kyllä meidän täytyy saada lisää resursseja, avun antopohjaa. Tämä on meidän vastuullamme ja myös meidän etujemme mukaista on toimia tähän suuntaan. Yksi seikka, jonka jätän ekkotiimin perinnöksi muistona tekemästäni työstä on ylpeyden tunto. Eurooppa puolustaa hyvää. Yhä ongelmallisemmassa maailmassa. Katselen sinne henkilökunnan suuntaan. Jatkakaa tätä työtä. Thank you, Commissioner. I think um, your staff... Kiitos komission jäsen varmasti. Te kovasti arvostatte henkilökuntaanne. He tekevät hyvää työtä. Meillä on kolme puhujaa. Neljäpäs. Katsoin väärää listaa. Ensin Habuk ja Zella. Ja, ich möchte noch einmal auf die... Äh, niin, haluaisin palata tähän Ebola-kriisiin. Te totesitte, että pitää luoda enemmän kapasiteettia ja lähettää niitä enemmän sinne. Haluaisin kuulla, minkälaista kapasiteettia olette ajatelleet. Kävin eilen keskustelua tämän äh, Räätätonet ilman rajoja edustajan kanssa täällä Euroopassa. Hän kertoi kriisistä ja hänen toiveensa olisi, että henkilökuntaa, lääkäriasemia, laitteita, siirrettäviä laitteita. Ja haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Meillähän on teollisuusmaissa kyllä tarpeeksi tällaista sotilaspiireissä. Oletan, että lääkärittömän rajoit myöskin tulevat komission puheille. Ja kuinka paljon tämä asia otettiin siellä esille? Ja mikä teidän kantanne on tähän? Ja se vaatimus, että luottaisiin nyt sitä se ilma siltoja näihin maihin, joka tavalliset lentoyhtiöt haluaa lentää sinne. että voidaan taata lääkehuolto kaikille. Ja että voivat myöskin poistua maasta sitten tarpeen vaatiessa, jos ovat joutuneet hätätilanteeseen. Sitten vielä lisäksi olin erittäin tyytyväinen teidän toteamukseen, että kriiseihin tarvitaan poliittisia ratkaisuja Ja uskon, että tämä on myöskin EUn tehtävä. Olen uusi täällä ja olen tyytyväinen, että näette myös asiat tällä tavoin. Mister. Kiitos. Zeller ja Toja. Ja, vielen Dank, Frau vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin komission jäsenelle laajasta esityksestä. Ja myös siitä, että herätte hieman ongelmatietoisuutta täällä. Te teitte meille selväksi, että kriisit ja konfliktit eivät ole pelkästään rajallisia, vaan puoli mannertakin saattaa joutua kriisiin, kun tässä vaikka Afrikkaa katsotaan, onko Afrikan ete- Sahara eteläpuolen alue tai Lähi-Itä tai Itä-Eurooppa. Ja sitten ei ole puhuttukaan ole vielä näistä jäätyneistä konflikteista, joissa on myöskin kyseessä suuret pakolaisongelmat, siis Armenia, Azerbaijan ja niin edelleen. Täällä aamupäivällä kuulimme YK suurlähettilään, EUn suurlähettilään puheenvuoron. Hän totesi diplomaattisesti sen, että ehkä niiden henkilöiden ongelmatietoisuus ei ole vielä herännyt, jotka voivat tarjota ratkaisuja. Täällä on paljon yksittäisiä toimia kyllä tarjolla, mutta tällä hetkellä ei ole mitään todellista tahtoa nähdä asioita yhteydessä. että näistä yksittäisistä toimenpiteistä tehtäisiin todellisia strategioita. Sitten puhuitte juuri että siitä, että humanitaarinen apu on vain pelkästään laastarihaavaan. Mutta jos se haava oli ensin puhdistettu ja se oli ensin parantunut, niin laastari saattaa aiheuttaa sen, että haavan tilanne vain pahenee. vaikka esimerkiksi Irakki. Puhuin Irakin eh, uskonnollisten vähemmistöedustajien kanssa, jotka joutuneet poistumaan alueeltaan nyt pakolaislaitoksissa. Totta kai meidän pitää auttaa heitä, mutta tällä hetkellä meidän pitäisi juuri nyt tehdä sitten talvikylvöt. Eivät kuitenkaan ole kylissään, eivätkä pääse tekemään tätä näin. Ja sitten kun marraskuussa talvi tulee, niin peltoja ei enää voida kylvää. Ja kukaan ei enää voida palata kyliinsä koska silloin myöskin omistussuhteet muuttuvat ja katastrofi vain pahenee tämänhetkisestä tilanteesta. Tämän takia jotkut lähettävät sinne aseita, koska sitä mieltä, että kurti milistuvat pahempi, paha, pienempi paha. Jotkut taistelevat muita toimenpiteitä, mutta mitä sitten tapahtuisi, jos yhdistettäisiin näitä asioita? Mikä on sitten tämän maanosan tulevaisuus. Etelä-Sudanissa näin ihmisten ilon riippumattomuudesta, mutta silloin jo nähtiin se, että siellä olevat konfliktit ovat etnisiä ja valtasuhteisiin perustavia, jotka eri sotalordit siellä kylvävät. Myöskin YK tai USA toimet eivät ole saaneet sinne vielä konsensusta aikaiseksi. Ja YKkin on nyt vetäytymässä, koska et ole varmoja, että teidän kimppuunsa hyökätä. Ja sitten kohta tulee sadekausi, eikä kaikille alueille voida lähettää edes humanitaarista apua tämän jälkeen. Kyllä komission pitäisi miettiä vähän pidemmälle omaa nenää pidemmälle ja vaikuttaa tavalla jäsenvaltioihin, ettei teidän toimittaisi yksittäisten välineiden avulla, vaan todellakin luotaisiin strategia ennen kuin asiat eskaloituvat vielä tästä ja pahenevat. Niin kuin te esititte asian, niin kuin te juuri hyvin voitte esittää asiat, niin näissä toimissa olette kyllä varma, voit olla varma, että saatte parlamentin tuen taaksenne. Edustaja Toija. Ja sitten Väyrynen. Si, eh, una domanda, una richiesta. Niin pyytää sitten, siis, onko tämä esittänyt kysymyksen, joka on henkilökohtainen. Ja te sitten, että pitää luoda kehitysyhteistyön eh, ja humanitaarisen avun välille silta. Nyt totta kai tämä on tietenkin vaikeaa, mutta se on tarpeen. Ja kysymykseni oikeastaan on se, että, että pitää katsoa kenellä on vastuu, onko sitten Euroopalla se, että se tehdään parempaa ehkä maatalouspolitiikkaa tai tuota muuta politiikkaa, mutta pitäisikö ehkä poistaa nämä kriisin syyt jollain muilla politiikoilla ennen kuin syntyy humanitaarinen kriisi. Sitten kolmas kysymys tämä on henkilökohtainen kysymys. Te puhuitte alussa viisi vuotta sitten, että olette opiskella ranskaa. Ja, ja tietenkin, tietenkin täällä kaikki nyt ovat äh, tukeneet teitä, mutta myöskin ja ymmärrän, jos ette aikana riittänyt kaiken tämän toiminnan jälkeen sitten ranskan opiskeluun. Se on täysin ymmärrettävää jää tällä kerroksella vielä edustaja Väyrynen. Think Linda, you had better call me Paavo. Linda, voit kyllä kutsua minua Paavoksi. nimeni on hyvin vaikea äänettävä. Väyrynen. Mutta Paavo, meidän kesken. First of all, I would like to, uh, on behalf, behalf of the ALDE group. Ensinnäkin ALDE-ryhmän puolesta haluan ilmaista arvostuksemme. Kiitokset komission jäsenen erinomaisesta työstä. Minäkin olen voinut seurata uh, teidän työtänne neuvostosta käsin. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen liittyy taakajakoon. Mikä olisi teidän näkemyksenne? Minkä maitten pitäisi kantaa suurempi taakka tästä vastuusta? Puhun niistä maista, jotka joko suoraan vaikuttavat kriisien syntymiseen tai tukevat kriisien ylläpitoa. Voisitteko mainita joitakin mm, maiden nimiä, joiden pitäisi rahoittaa enemmän tätä humanitaarista työtä? No, humanitaarista työtä on tehty ja joskus YK turvallisuusneuvosto on tälle antanut luvan ja joskus taas ei. Ukrainan kriisissä esitettiin spekulaatioita ja huhuja siihen suuntaan, että humanitaarista toimintaa käytettäisiin ikään kuin tekosyynä tehdä jotakin muuta Venäjän toimesta. Mitä voitaisiin tehdä, jotta voidaan välttää, että sotilallisissa välintuloissa tällaista tekoisuutta ei käytettäisi? Kiitos Paavo. Minulla itselläni olisi yksi budjettikysymys. Tehän mainitsitte budjettiongelmat humanitaarisen avun alalla. 250 miljoonaa euroa on edelleenkin pyydetty. Tämä on nyt jäissä. Neuvosto on yhdistänyt tämän vuoden 2015 budjettiin. Ymmärrän, että 2015 äh, budjettiehdotusta komissiosta neuvosto on leikkaamassa. Miten te kommentoisitte tätä? Oh, very, um... No niin, hyvin vakavia kysymyksiä kaikki. Ensiksi Albutille siitä, miten voimme vastata tähän Ebola, Ebola-kriisiin. Aivan ensimmäiseksi tarvitsemme sairaanhoitajia, teltoja, välineistöä missä tahansa järjestyksessä. Ja nyt me olemme ottaneet yhteyttä unionin sotilaalliseen henkilöstöön, jos se voisi auttaa siinä, että nämä teltat ja välineet ja mahdollisesti myös sairaanhoitohenkilökuntaa voitaisiin sen kautta toimittaa. Mietimme näin siis näitä eri, eri kapasiteettikysymyksiämme eri maissamme. Monilla mailla ei kuitenkaan ole tällaista kapasiteettia ja jos sitten onkin, niin ei useinkaan sotila- sotilaspuolella tai sitten se on jaettu sotilaallisen puolen kanssa. Me minä uskoisin, että tätä, tämän sotilaallisen yhteistyön kautta voi, tai sen, niiden välineiden käyttämisen yhteistyön kautta voisimme saada hyviä tuloksia. Ja sitten Zellerin ajatus näistä moni, monista, monista kriisien paikoista. No jos me nyt kävisimme jokaisen kriisin läpi koko tällä maapallolla, niin olisimme täällä yömyöhään, sillä pieniä minikriisejä on paikka paikoin muuallakin, mutta ne eivät pääse sitten tähän valtavaan ulottuvuuteen tietenkään kuin nämä suuremmat kriisit, mutta tällaisia pienempiä kriisejä totta kai on paljonkin. Ja jo poliittisesti voimme nämä ratkaisut tietysti tuoda. Humanitaarista apua tarvitaan, sillä ihmishenkien pelastaminen mm, on tietysti merkittävintä kyse on muustakin kuin ihmishengen pelastamisesta, vaan tässä, tässä me myös luomme inhimillisyyden ilmapiiriä myös konfliktialueilla ja me eurooppalaiset olemme tämän, tästä saaneet jotakin oppia omissa tuhoisissa sodissamme, joissa miljoonat ja miljoonat kuolivat, joten tämä on hyvin arvostettava osa työtämme, tämä humanitaarinen apu eri kriiseissä, mutta ei se tietenkään vie pohjaa tuolta konfliktien syiden selvittämiseltä ja poliittisten ratkaisujen löytämiseltä. Se ei tietenkään ole meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on rakentaa tuo pohja inhimillisyydelle ja ihmiskunnalle, inhimillisyydelle, joka tekee meistä ihmisiä ylipäätään. Ja tämä on juuri se tavoitteemme, johon tähtäämme. inhimillisyyden palauttamiseksi. Ja näin meidän täytyy toimia suojellaksemme inhimillisyyttä ja Irakista seuraavaa. Olen hyvin huolissani tulevasta talvesta. Kun olin paik- siellä, siellä, niin paikalla oli 56 astetta, mutta pikapuoliin lämpötila putoaa nollaan ja sen alapuolellekin. Ja haluan korostaa sitä, että humanitaarisessa työssä me emme ainoastaan ajattele ihmisten auttamista, vaan me ajattelemme myös sitä, miten meidän toimemme voisivat mm, vähentää tuon kriisin jättämiä jälkiä. Esimerkiksi me olemme kurdihallinnon kanssa tehneet yhteissopimuksen siitä, että unioni vaatii tarjoaa tätä tukea kylläkin. Ja jos ajattelemme, että on kyliä, jotka ovat, on vapautettu, mutta, mutta ISIS jättää kaiken raunioiksi. Ja jos haluamme ihmisten palavan kotiin, niin, niin täytyy tehdä jotakin. Ja tämä on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme. Ja me olemmekin pyrkineet edistämään tätä paluuprojektia, paluuta, ihmisten paluuta kotiseuduilleen, mitä pikimmin. Mutta jos ajattelemme sitten tätä turvallisuuspuolta ja sitten humanitaarista apua, niin näiden asioiden linkittäminen on myös tietysti tärkeä asia. Eli emme me sitten sano mitään muuta siitä, mikä ei meidän mandaattiimme kuulu, mutta jos on olemassa joku paikka, johon ihmiset voivat palata, niin on parhainta, paras tapa kärsimystä lievittää, jos ihmiset voivat palata sinne näille turvallisimmille alueille. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyisi tuo, tuota, huo, tuota, huonoa käytöstä vähentää. Me tietysti kaikki ilahdumme siitä, että uusia maita on syntynyt, mutta mitä me oikeastaan olemme juhlineet? Onko syntynyt reilu oikea valtio? Ja tässä on varmasti usein eletty toiveidenkin varassa, ja meidän täytyy tosiaankin nyt rehellisiä arvioita tehdä asioista ja sen pohjalta sitten sitoutua näihin kysymyksiin. Tämä liittyy tietysti Etelä-Sudaniin, mutta ei pelkästään siihen sen enempää. No minä en vastannut täysin siihen, miten humanitaarinen apu ja kehityskysymys linkittyvät toisiinsa. No me käytännössä toteutamme seuraavat asiat ensiksi näissä ähm, hauraissa ympäristöissä me todellakin käsittelemme näitä kysymyksiä rintarinnan kollegoidemme kanssa ja voimme toimia joustavasti siinä, miten yhdessä toimimme. Ja toiseksi me toimimme tässä enemmän, enemmillä aloilla nyt kuin aikaisemminkin. Humanitaarinen yhteisö on etusijalla, koska se on paikalla näillä vaarallisilla alueilla ja me kestämme tätä epävarmuutta ja kehitys, henkilöstö Keski-Afrikan tasavallassa Malissa, Nosurannikolla ja niin poispäin mm, tuovat tämän kehityskysymyksen humanitaarisille järjestöille ja tämä liittyy sitten avunantoon ja kehittämiseen, tällaiseen niiden sekoitukseen. Ja toiseksi me olemme paljon proaktiivisempia käsittelemään asioita kaiken kattavasti. Meillä on Keski-Afrikan tasavallan lahjoittajakonferenssi humanitaarisista asioista, mutta tuomme sitten Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin paikalle ja mietimme sitä, miten voisimme jatkuvuutta tähän tuoda tähän työhön. No kyllä minä ranskaa ymmärrän oikein hyvinkin mm, ja minä puhun ranskaa mielelläni, olen, olen sitä opiskellutkin mielelläni, mutta en puhu kovinkaan hyvin ja siksi minun mielestäni on parempi ainakin minun puhua englantia ja olen pahoillani tästä äh, kaikkien ranskan, ranskaa taitavien suuntaan. Um, and then um, uh, the ja sitten taakan jaosta, kenen pitäisi enemmän saada aikaan. No tietysti meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, että vastuutakin tarvitaan enemmän, jos ajattelemme valtioita, jotka ovat siirtymässä tähän jotka ovat auttamassa, niin me, me, me esimerkiksi maailmantaloudesta edustamme 23 prosenttia, mutta kuitenkin yli 50 prosenttia tarjoamme lahjoituksina. Mutta jos ajattelemme Kiinaa tai Venäjää, niin tilanne on toisenlainen. Eli kun valtiot rikastuvat, niin niiden täytyy myös ryhtyä tekemään enemmän humanitaarisella puolella. Ja tämä toinen puoli on juuri näiden maiden hallitusten harteilla. Niiden täytyy toimia nopeammin, vaikka ne ei olisi varoja, mutta niiden täytyy antaa mahdollisuus tuon avun kulkea niiden kautta ihmisille. Ja tässä sitten erityisesti ajattelemme tuota tietynlaista suvereniteettiäkin. Joku, jollakin, joku valtio väittää olevansa suvereeni silloinkin, kun väestö siellä kärsii. Ja tästä täytyy, tätä täytyy saada muuttumaan. Ja sitten sitten jos ajattelemme humanitaarisen avun mm, luvan saannista, aina on parasta, jos niin voidaan toimia, jos turvallisuusneuvosto on YKssa tukenut sitä ja hyväksynyt nämä ehdotukset. Me, ha, meillä, meillä on nämä kuusi kohtaa olemassa ja me niitä tutkailemme ja haluamme luoda sellaisen ilmapiirin, jossa uskomme, että on yleinen mahdollisuus humanitaariselle interventiolle tai jollekin muulle vastaavalle interventiolle. Ja kun me toteutamme nämä interventiot, niin silloin kun meillä on tuo tuki takanamme, niin voimme auttaa enemmän kuin haitata enemmän. Ja tämä on hyvä pohja arvioida humanitaarisia operaatioita. Ja uskon, että me, teemme todella hyvinkin tarkkoja arvioita toteutamme, kun me sitten kuljemme rajan yli ilman valtion suostumusta ja tämä on aivan viimeinen oljenkorsi. Me toimimme muuten hyvin, hyvin, hyvin varovasti on ainoastaan äh, muutama muutama tapaus, jos, jolloin olemme joutuneet toimimaan ylittämään rajan ilman valtion lupaa, äh, koska kyse on ollut ihmishengistä, koska näin on täytynyt sitten toimia, jos ajattelemme vaikkapa tätä venäläistä äh, apua kuljetusta. No, tehdään meitä auttamaan Syyriaan, niin me menemme sitten auttamaan tuonne Ukrainaan. No, Syyriassa oli kyse YK turvallisuus lausekkeesta ihmishenkien pelastamiseksi tuon humanitaarisen avun muodossa. Joten minä olisin kyllä hyvin, hyvin, hyvin varovainen arvioidessamme ja miettiessämme mahdollisuuksia mennä auttamaan sellaisiin paikkoihin, joissa puhutaan juuri jonkun valtion eh, su- suvereniteetista. No sitten tämä talousarvio. Minä eh, toivon, että järki voittaa. Jäsenvaltioiden täytyy varmasti tajuta, että sekä moraalisesti on oikein näin toimia, mutta myös se on meidän omien intressiemme mukaista auttaa. Ja minusta tuntuu siltä, että humanitaarisen puolen nuo maksusitoumukset voisivat kasvaa. Komissiossa kyse on nyt poikkeuksesta ainoastaan ainoastaan humanitaarisella puolella tämä tilanne on muuttunut ja kuten uskotte, niin komissio on muut jäsenet ovat kyllä kovasti, kovasti hakeneet varoja myös omille hankkeilleen, mutta kuitenkin kaikki ovat ymmärtäneet sen, että tämä on joka tapauksessa tärkein asia ja toivotaan, että näin menee myös neuvostossa ja parlamentissakin läpi, jos haluatte sitten jos tarvitsette selityksiä, niin minä varmasti saavun paikalle. Soittakaa vain minulle, jos kaipaatte lisää valaistusta. Thank you, Commissioner. You... Kiitos komission jäsen. Todella saimme ajattelemisen aihetta. Ensin kerroitte meille, että tämä on pahempi kriisi kuin vuoden 1945 pakolaiskriisi. Ja kun katsoin tästä kriisistä kesällä televisio-ohjelmaa ja joillakin vielä on tämä historiallisen tapahtuman mielessään, niin tämän kriisi on pahempi. Tämä, ei, tämä viesti ei ole vielä oikein päässyt perille ihmisten mieliin. Miljoonat syyrian pakolaiset ja jopa Euroopan reuna alueella kun ajattelemme niitä ihmismääriä, jotka nyt pakenevat näitä kriisejä. YK edustaja tänä aamuna kertoi meille, että kaikki nämä kriisit ovat ihmisten aiheuttamia. Ne todella ovat miesten aiheuttamia. Naiset joutuvat sitten olemaan ikään kuin vastaanottavalla puolella. Tämä on aika lailla häpeällistä, että emme ota oppia historiasta. Me kierrämme vain kehää ja aiheutamme yhä enemmän inhimillistä kärsimystä. Meidän esittämämme kysymys kuuluukin, mikä on meidän vastuumme, mitä me tehdä tälle. Viimeksi me käsittelimme budjettia ja kun meillä on tilanne edessämme, pyyntö saada lisärahaa, niin neuvosto sitten puhuu Ukrainasta, Syyriasta, Irakista, Ebola-kriisistä, Gaasan kriisistä, Keski-Afrikan tasavallan kriisistä, mutta neuvon täytyy nyt osoittaa, että se myös tarkoittaa jotakin näillä sanoilla humanitaarisen avun näkökulmasta. Eihän tämä ole niin kuin mikä tahansa muu budjettikohta tai mikä tahansa muu määräraha. Omassa maassani kuulen paljon EUn byrokratiasta ja siitä, että EU ei saisi haaskata rahaa. Mutta kun olen virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen kanssa puhunut, niin niin paljon aikaa ja energiaa haakataan siihen, että rahaa siirretään paikasta toiseen ekoon ja sinne ja tänne ja yritetään näitä varainsiirtoja hoitaa. Ja tässä energia vain haaskautuu. Jos rahat käytettäisiin asianmukaisesti, niin totta kai budjetti ja sen riittävyys olisi tässä suurena tukana. Me voimme tehdä mitä me vain suinkin voimme ilman budjettivaliokuntaa ja neuvostoa. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että me haluamme nähdä humanitaarisen avun budjettikohdat riittävällä rahoituksella tuettuna. Emme tiedä, mitä uudessa komissiossa tapahtuu. Emme tiedä, onko tämä viimeinen kerta, kun tulette vieraaksemme tähän valiokuntaan, mutta todella arvostamme sitä, että tulitte vieraaksemme, annoitte näin hyvän katsauksen nykytilanteesta. Ja on hienoa, että meillä on joku puolellamme Euroopassa, joka taistelee näissä humanitaarisissa kriiseissä. Olettepa sitten jatkossa missä tahansa ominaisuudessa, niin mielellämme teemme kanssanne yhteistyötä. And now, um, that is the end of our business. Tässä tämän päivän esityslistojen, mm, esityslistan käsittelykohtien päätös. Ei ole muita asioita. Tapaamme maanantaina kello 16.30, eikö niin? Komission jäsen Pibalks on puhumassa strategisesta vuoropuhelusta. Tapaamme silloin ja aloitamme koordinaattoreiden kokouksen viiden minuutin kuluttua. Se on suljettu kokous. Ne, jotka eivät ole koordinaattoreita, voivat poistua salaista. Kiitos kollegat. Meillä oli oikein hyvä kokous tänään ja toivottavasti myös teistä se oli hyödyllinen. Kiitos.